tiedonannon eh, lokakuun puolessa välissä ja teidän mietintö edustaja, mietintönne edustaja Görens on tässä suhteessa erittäin hyvä. Puhemies, kiitoksia eh, komissioedustaja ja kiitoksia myös esittelijälle. Ja seuraava kohta esityslistalla sen jälkeen onkin Francisco Sosa Wagnerin mietintö energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen. Olkaapa hyvä neljä minuuttia. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hedelmällisestä yhteistyöstä, jota he tekivät kanssani tämän mietinnön osalta. Haluan kiittää myös muita valiokuntakollegoita tästä työstä. 60 vuotta sitten luotiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, ja tämä onkin hieno tapa äh, nyt äh, pohtia näitä energiaverkkokysymyksiä. Euroopalla on selkeät poliittiset tavoitteet, sisämarkkinat, yhtenäismarkkinat, uusiutuvien energioiden kannustaminen, taistelu ilmastonmuutosta vastaan, se, että taataan toimitusvarmuus ja moninaistetaan energian tuotantolähteitä. Lissabonin sopimuksessa kappale 21 käsittelee energiakysymyksiä ja siellä mainitaan myös nämä sitoumukset, jotka juuri mainitsin ja siellä puhutaan myös energiayhteenliittymistä. Me, meidän täytyy saada aikaan parempia energiainfrastruktuureita. Komissio on sitä mieltä, että ne ovat jääneet jälkeen, eivätkä ole enää yhteen sopivia. Samoin täytyy katsoa, kuinka suuri potentiaali meillä on uusiutuvissa energialähteissä Pohjois-Afrikassa ja Eteläisessä Euroopassa, samoin se, mitä ollaan tehty Itämeren alueella. Meidän täytyy myös panostaa sähköajoneuvoihin ja moni, moniin muihin tärkeisiin kysymyksiin. Tarvitsemme uusia yhteenliittymiä, uusia verkostoja, ja verkkoja sekä EU sisällä että kolmansien maiden kanssa. Näinä tulevina vuosina meidän täytyy tehostaa tärkeitä infrastruktuureita entisestään ja meidän täytyy käyttää kriteerinä tällaista eurooppalaisen edun mukaista hanketta niin, että ei synny mitään energiasaarekkeita. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että hinnat pysyvät kohtuullisina ja että lupamenettelyt hoituvat helposti jäsenvaltioissa niin, että taataan rahoitus, joka kannustaa yksityistä sektoria ilman, että sitä on haittaa myöskään julkiselle sektorille. Energiasäästö, energiatehokkuus, älykkäät verkot ovat keskeisiä elementtejä tässä mallissa, joka mietinnössä on tuotu esiin, koska uskomme, että energian käyttöä vähentämällä voimme vähentää myös riippuvuuttamme energian tuonnista. Ja tämä taas vaikuttaa myönteisesti infrastruktuureihin. Mietinnön huolen aiheena on ollut alusta lähtien lupamenettely tarvittaville hankkeille. Usein lupamenettelyt jatkuvat ikuisuuksia. Niitä vastustetaan eri alueilla, esimerkiksi tulimyllytä muiden rakentamisen suhteen. Tarvitsemme tällaisen varoitusjärjestelmän siinä, että viranomaiset eivät saa lupamenettelyä kohtuullisessa ajassa toteutettua. Tämä on tärkeä kaikille. Ja tässä tarvitaan alan yrityksiä. Ne puhuvat vakaasta sääntelykehyksestä ja siitä, että se olisi paras tapa taata niiden ponnistelut. Tähän asti EUn energiapolitiikka sen sisällä että sen ulkopuolella ei ole ollut kylliksi eurooppalaista. Euroopan täytyy puhua yhdellä äänellä kuuluvasti niin, että se tota todella kaikuu kautta Euroopan, koska energiaa heikkoutemme on se, mihin meidän täytyy puuttua, jotta saamme voimakkaan Euroopan, joka olisi tämän tärkeän merkkivuoden äh, arvoinen, eli ehtyn luomisen arvoinen. Kiitos. Kiitoksia edustaja Sossa Wagner. Ja täällä on muutama puheenvuoro pyydetty. Edustaja Karinch ensimmäisenä. Paldies priekšsēdētāji. Kiitoksia herra puhemies. Me joudumme tekemään valintoja. Meillä on valintoja, kun ostamme shampoota tai saippua tai television ja me voimme valita myöskin puhelinoperaattorin ja kuluttajina. Me voimme valita kaikkien edullisimman hinnan tai parhaimman laadun, tämän takaa kilpailu. Mutta käytännössä Euroopassa energiamarkkinoilla hyvin usein tällaista valintaa ei ole. Meillä ei ole sähkön ja kaasun suhteen valinnan vapautta. Miksi? Koska meillä ei ole infrastruktuuria, joka takaisi yhteiset markkinat kuluttajille. Ja kuten parlamentissa on selkeästi todettu, eurooppalaiset kuluttajat ansaitsevat sen, että heillä on mahdollisuus valita ei vain saippuan suhteen, mutta myöskin energian suhteen. Ja me todellakin tarvitsemme tällaisia mahdollisuuksia valita halvimman hinnan suhteen. Kiitoksia. A modernização e a renovação da infraestrutura energética são fatores essenciais. Puhemies, energiajärjestelmän uudistaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta saadaan kestävää kehitystä, kuten 2020-strategiassa perään kuulutetaan, ja jotta saadaan aikaan energiantoimitusvarmuutta. Ja tähän ponnistukseen tarvitaan kaikkia osapuolia. Lainsäädäntöä täytyy parantaa ja meidän täytyy saada aikaan hankkeita, jotka eivät ole riskialttiita. Samoin täytyy lisätä innovaatioita, esimerkiksi Azurien äh, uusiutuvien energian, energialähteiden keskus on tällainen. Sitten meidän täytyy asettaa painopistealueet ja siirtyä myös äh, operatiiviseen vaiheeseen, että sitä tehokkaammin. Emme saa unohtaa sitä, että on tärkeää, että meillä on kattavampi lähestymistapa niin, että kaikki ympäristö- ja talousosapuolet otetaan mukaan toimiin. Meidän täytyy myös muistaa, että teemme pitkän aikavälin työtä niin, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat saada halpaa, kestävää, puhdasta energiaa. Kiitoksia edustaja Mikolasik seuraavana. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, Lissabonin sopimus tarjoaa oikeusperustan EUn energiapolitiikan kehittämiselle ja sitä täytyy hyödyntää hyvin, jos halutaan nykyaikaistaa energiapolitiikan yhteensopivuutta ja muokata infrastruktuuria sopivaksi. Näin voimme saavuttaa myös 2020 strategian tavoitteet. Energian toimitusvarmuus energia-alalla on myös erityisen tärkeä ja kohesiopolitiikka voi olla siinä mm, auttamassa. Ensinnäkin Euroopan alueellinen yhteistyö tarjoaa rajoittavalle yhteistyölle eri mahdollisuudet niin, että voidaan yhdistää toisiinsa alueellisia paikallisia energialähteitä ja suuria energiaverkostoja. Energiainfrastruktuurihankkeiden koordinointi alueella, paikallisella Euroopan tasolla on tärkeä ennakkoedellytys, jos halutaan tarjota yhteensopivuutta ja tehokasta varojen käyttöä. Kiitoksia. Edustaja Figureito seuraavana. Obrigada, senhor presidente. Kiitoksia. Kiitos puhemies. On tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeää on kehittää energian toimituksia ja myös meidän omia infrastruktuureja me energian vuotta 2020 silmällä pitäen, mutta myös sitä pidemmälle. Tässä tarvitaan todella pitkän aikavälin suunnitelmia, koska tässä yhteydessä jotkin heikommat jäsenvaltiot ovat vaikeuksissa. Ne eivät pysty toimimaan. Tässä puhutaan tämän alan täydellisestä vapauttamisesta ja se sa- saattaisi aiheuttaa vastareaktion, eli tuoda mukanaan lisää köyhyyttä ja energiaköyhyyttä. Tarvitsemme oikeanlaisia toimia. esimerkiksi julkisen panoksen siihen, että kaikki voivat tasa-arvoisesti saada yhtenäisen pääsyn. Tarvitsemme tässä voimakkaita julkisia tahoja. Meidän täytyy auttaa heikkoja alueita näiden toimien toteuttamisessa niin, että voidaan taata se, että kaikki todella saavat energiaa käyttöönsä niin, että energiaköyhyyttä ei enää ole ja että miljoonat henkilöt todella pystyvät lämmittämään kotejaan. Kiitoksia edustaja Kelly seuraava. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä haluaisin kommentoida ja kiittää esittelijä tästä erittäin hyvästä mietinnöstä liittyen energiaan ja siihen, mitä me teemme Eurooppa 2020 strategian suhteen. Eurooppalainen etu on erittäin tärkeä asia ja meidän pitäisi aloittaa sen ajatteleminen ei vain jäsenmaiden etuja, mutta Euroopan etua siitä, että meistä tulisi energia itsenäisiä. Se olisi erittäin hyvä ja mitä nopeammin sen parempi. Me tarvitsemme eurooppalaisia verkostoja, emme vuonna 50, vaan mahdollisimman nopeasti. Meidän pitäisi saada aikaan myöskin energiaa joko tuuli- tai aurinkovoimalla. Meidän pitäisi kehittää näitä mahdollisuuksia. Ja jos meillä on fossiilisia polttoaineita Euroopassa – se olisi hyvä, sillä jos me riipumme siitä, että tuodaan fossiilisia polttoaineita ulkopuolelta, mitä nopeammin pääsemme tästä eroon, sitä nopeammin pääsemme eurooppalaisen äh, itsenäisyyden äh, tielle. Kiitoksia. Ja kiitoksia. Ja edustaja Paska sitten viimeinen puhuja tällä kierroksella. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Euroopan parlamentti on hyväksynyt ennen energiainfrastruktuuri EU-ssa. ja hyvin monet hyväksytyistä energiareiteistä täytäntöönpannaan myös vuoden 2020 jälkeen. Jos tarkastaa energiainfrastruktuureja, niin ne saattavat muuttua aivan uudenlaisiksi ja uutta kysyntää syntyy, joka liittyy energiaverkostoihin. Verkostot eivät tällä hetkellä kykene jakamaan uusia energiamuotoja. Meidän täytyisi ottaa uusi selkeä lähestymistapa suhteessa energiaan ja siitä syystä 2020-strategian prioriteetit täytyy asettaa myös selkeästi niin, että voimme nähdä millä tavalla tulevan taloudellisen kehityksen pohjalta voimme myös energiaverkkoja kehittää. Tämä on meille kaikille tärkeää. Puhemies, kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Malmström, jotta saamme kuulla, mitkä ovat komission prioriteetit tässä suhteessa. Kiitoksia hyvin paljon, hyvät jäsenet. Esittelijäkomissio tervehtii tätä mietintöä ilolla liittyen infrastruktuurirakenteisiin. Tämä on tärkeä asento, asia, joka on meidän työlistallamme korkealla. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän kovasta työstään. Energiaverkostot ovat meidän energiajärjestelmämme sydän. Ilman niitä kestävä energia ja näitä verkostoja me emme pääse siis tavoitteisiimme. Me tarvitsemme syvällisiä muutosprosesseja, joissa on suuria haasteita, mutta myöskin mahdollisuuksia energian kulutuksen ja siirron suhteen. Lähes mikä tahansa mahdollinen tulevaisuusskenaario on sellainen, jossa energiainfrastruktuuri on erittäin tärkeässä roolissa meidän tavoitteidemme saavuttamisessa. Helmikuussa Eurooppa-neuvosto vahvisti, että myöskin Euroopan sisäisen solidaarisuuden vuoksi tämä on erittäin tärkeä asia. Me voisimme kehittää uusiutuvia energialähteitä ja niiden siirtoa uusi eurooppalainen energiapolitiikka on tarpeen, että voisimme siirtyä eteenpäin energian tiellä. Ja tämän vuoksi tämä mietintö on erittäin hyvään aikaan saapua. Viime vuonna komissio teki julkilausuman liittyen tähän uuteen politiikkaan, strategiaan ja prioriteetteihin, joita energian alalla on. Haluaisin muistuttaa, että meidän täytyy rakentaa energiaverkostoja, jotka liittävät pohjoon, meren, tuuli, voimalat keskeiseen Eurooppaan. Meidän täytyy lisätä kaasun lähteitä ja kaasuputkien kulkua myöskin Etelä-Euroopassa. Ja meidän täytyy kasvattaa mahdollisuuksia käyttää uusiutuvaa energian lähdettä ja erilaisia kaasun lähteitä Etelä-Euroopan alueella. Ja meidän täytyy ottaa mukaan erilaiset syrjäiset alueet eurooppalaisiin energiamarkkinoihin ja vahvistaa Itä-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan roolia. Meidän pitää päästä prioriteeteista selkeisiin tavoitteisiin ja ohjelmiin. Meidän pitää tehdä konsultaatiota, kuulemista, lupien myöntämistä ja uusia suunnitelmia. Ja tämän vuoksi tämä uusia energiastrategioita käsittelevä mietintö on erittäin tärkeä. Uusi energiapolitiikka koskettaa myöskin rahoitusta. Me tarvitsemme yli 200 biljoonaa euroa tulevina vuosina ja tätä investointia ei saada itsestään. Viime viikolla, kuten tiedätte, komissio teki uusia ehdotuksia rahoitusnäkymien suhteen ja niissä 9,1 biljoonaa euroa omistettiin energiainfrastruktuuriin vuoteen 2014 mennessä. Tämä tekee mahdolliseksi tietyn eurooppalaisen rahoituksen energiainfrastruktuurin alalla, jotta voisimme taistella ilmastonmuutosta vastaan ja varmistaa kilpailukykyisen energian kaikille eurooppalaisille kansalaisille – Komissio tervehtii ilolla parlamentin roolia tässä työssä. Ja komissio myöskin arvostaa niitä ehdotuksia, joita tässä mietinnössä on tehty, erityisesti mitä tulee prioriteetteihin energiainfrastruktuuriprojekteissa, lupamenettelyihin ja eri toimijoiden parempaan mukaan ottamiseen sekä rajat ylittävän infrastruktuurin huomioon ottamiseen. Me tulemme ottamaan tämän kaiken huomioon, kun valmistelemme uutta lainsäädäntöaloitetta liittyen energiainfrastruktuureihin. Ja me tulemme käsittelemään tätä asiaa ensi syksynä. Odotamme yhteistyötä parlamentin kanssa näiden ehdotusten parissa. Ja näin voimme taata niitä verkkoja, joita Eurooppa tarvitsee vuonna 2020 ja sen jälkeen. Kiitos. Kiitoksia komission sen. Kiitoksia myös äh, esittelijä Sosa Wagner. Seuraava kohta esityslistallamme on äh, Provincial Rossan mietintö yleishyödyistä sosiaalipalveluista ja annankin hänelle